Kyseessä on äärimmäisen tärkeiden asiakirjojen allekirjoittaminen. Ne liittyvät televiestintäpakettiin. Stone. Rouva ministeri, rouva komission jäsen, hyvät ystävät, parlamentin jäsenet, nämä juridiset asiakirjat, jotka yhdessä muodostavat televiestintä